pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Esityslistalla ensimmäisenä aiheena on edustaja Ila Senderin mietintö liikenneturvallisuuteen liittyvistä liikennerikkomuksi koskevasta rajat ylittävästä tietojen vaihdosta. Neljä minuuttia eh, esittelijälle. Edustaja Ila Sender, olkaa hyvä. Kiitän puhemies. Niin, minä olen aika liikuttunut siitä, että tänään toivon mukaan saamme päätökseen tämän hyvin pitkän ja seikkailurikkaan hankkeen. 2000, vuonna 2008 Ranskan puheenjohtajakauden aikana lähdimme liikkeelle ja saimme uusimman ehdotuksen. Ja siinä oli tarkoitus todellakin pyrkiä laskemaan syrjintää ja varsinkin väärän erilaista käytäntöä, käytäntöä liikennerikkomuksissa, rajat ylittävissä tapauksissa. Tämä tarkoitus oli nimenomaan vähentää uhreja, kuolonuhreja ja haavoittuneita liikenteessä. Ja vuonna 2008 ryhdyttiin tähän hankkeeseen Silloin pohjauduttiin tietoihin, joita oli saatu esimerkiksi uhrien perheiltä, erilaisilta järjestöiltä, liikenneturvallisuusjärjestöiltä esimerkiksi ja myös äh, Dispolilta. Ja näin haluttiin saada koko hanke hyvään päätökseen, jotta liikennerikkomusten tekijät voisivat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 sopivan rangaistuksen ja sakon rangaistukset myös pääsisivät perille asti. Mutta neuvosto ei noudattanut komission ja parlamentin toiveita ja vaan jumiutti koko tekstin ja vuonna 2011 Belgian puheenjohtajakauden aikana kekseliäisyydellä ja innokkuudella saatiin vietyä tämä asia taas eteenpäin ja näin saatiin sitten lainsäädäntöperustetta muutettua, eli poliisiyhteistyöstä on kyse ja näin saatiin saatiin sitten uusille raiteille tämä hanke taas uudemman kerran. Ja Belgian puheenjohtajan kauden aikana Unkarin puheenjohtajakauden tuella oikeastaan päästiin eteenpäin ja korjattiin tuota oikeusperustetta, mutta sitten toisaalta taas monissa tapauksissa hävittiin, koska Irlanti, Tanska ja yhdistynyt kuningaskunta jäivät ehdotuksesta pois, mutta kuitenkin voitiin parantaa muutamia poliisiyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. Vuonna 2013 marraskuussa näin meillä oli jälleen käytössä väline, jonka pitäisi jäsenvaltioissa olla täytäntöönpantua. Ja vuonna 2014 yhteisöjen tuomioistuin on välittänyt meille tietoa asiasta Eh, eh, tuosta oikeusperustasta, jonka komissio ja parlamentti itse asiassa olivat esittäneet juuri liikenneturvallisuustekstiä oikeusperustaksi pikemminkin kuin eh, jäsenvaltioiden ehdotus, mutta joka tapauksessa jäsenvaltiot olivat jo noudattaneet aika hyvällä menestyksellä tätä tekstiä, mutta kuitenkin piti jäädä odottelemaan tuomioistuimen päätöstä ja varsinkin tämä liittyy tietosuojakysymyksiin. Ja näin minä olen hyvin kiitollinen komissiolle, komission tekemästä työstä ja myös parlamentille, koska me olemme tässä hyvinkin reippaasti edistyneet. Parlamentti ei halunnut välttämättä avata uudelleen koko tekstiä eikä koko direktiiviäkään. Me emme kuitenkaan kokonaan olleet siihen niin tyytyväisiä. Tässä, tässä on kyse pelkästään tiedon vaihdosta mutta sanktiopuoli on jäänyt heikommaksi ja minä pyytäisinkin komission jäseneltä arviointia ja toivoisimme myös uusia ehdotuksia, jotta todella voitaisiin täydentää tätä koko, koko prosessia. Meidän täytyy osoittaa liikenneonnettomuuksien uhrien perheille, että me tällaisten välineiden kautta haluamme palvella heitä ja auttaa heitä ja todellakin Eurooppa suojelee näitä perheitä varsinkin tällaisina traagisina hetkinä, kun ihmishenkiä on menetetty liikenteessä. Kiitokset. Very much, Madam Kiitoksia esittelijälle. Komissaari Bulls, sitten olkaa hyvä. Puheenjohtaja, arvoisat edustajat, haluaisin komission eh, puolesta kiittää parlamentin jäseniä ja erityisesti esittelijä edustaja Jala Sanderiä hyvinkin nopeasta, rivakasta ehdotuksen käsittelystä ja, ja tuomioistuimen asettamaan päivämäärään mennessä raporttiin valmistumisesta. Tässä näkyy, miten toimielinten hyvä yhteistyö voi tuoda hyviä tehokkaita tuloksia. Komissio on hyvin kiitollinen siitä, että saatamme puuttumaan sellaiseen asiaan, josta tuomioistuin viime vuonna antoi lausuntonsa ja olemaan sitten uskollinen alkuperäiselle direktiiville ja sen periaatteille. Nyt nyt on sitten saanut uuden oikeusperustan ja näin sitä voidaan soveltaa kautta koko EUn 28 jäsenmaan eikä vain 25 jäsenmaassa. E, silloinhan yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti ja Tanska olivat jättäytymässä sen ulkopuolelle. Näin perustamissopimuksen tahto tulee täytetyksi. Tällä varmistetaan oikeudellinen jatkuvuus ja tällä parannetaan liikenneturvallisuutta, joka onkin Euroopan liikennepolitiikan yksi päätavoitteista. Aivan liian monet eurooppalaiset joutuvat yhä huolimattomien, piittaamattomien autoilijoiden uhreiksi, jotka eivät kunnioita liikennesääntöjä. Nyt on sitten entistä helpompi tunnistaa liikennerikomukseen syyllistyneet, vaikka he tulivat jostakin toisesta jäsenmaasta, minkä uskotaan vaikuttavan monien teillä liikkujien, teillä liikkujien käyttäytymiseen. Tässä on tullut todetuksi jälleen kerran, että ei tie liikenneturvallisuus pysähdy rajoille. Tuo on Euroopan laajuinen huolenaihe. Yksi, eh, heti kun yksi direktiivissä lueteltu, lueteltu, luetelluista liikennerikkomuksista on tapahtunut, eh, silloin henkilö identifioidaan ja hänet sitten, hänen otetaan yhteyttä ja hänen eh, häneltä pyydetään omat perustelunsa. Näin sitten ulkomaalaiset kuljettajat eivät enää voi välttyä vastuusta toisessa esenmaassa äh, liikenteessä liikenterikkomuksiin syyllistyessä. Kiitoksia. Thank you, Madam Commissioner. Kiitoksia, komissaari. Äh, äh, aloitamme keskustelun. Ensimmäinen puhuja, edustaja Bach, poliittisesta ryhmistä, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, puhemies, arvoisa komissaari Bulls Haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni kehuakseni komission ja parlamentin esimerkillistä yhteistyötä tässä asiassa. Nyt ei ole epäilystäkään siitä, etteikö liikenneturvallisuus olisi toimielinten tärkeysjärjestyslistalla korkealla. 2020 mennessä voisimme sitten todellakin ehkä yltää tavoitteeseen puolittaa liikennekuolemien määrä. Tämä edellyttää parempaa valistusta, parempia infrastruktuureja, tehostettua liikennevalvontapolitiikkaa ja näin sitten myöskin samassa yhteydessä liikennevälineiden turvallisuuden parantamista ja sitä kautta koko liikenneturvallisuuden parantamista. Näin 28 jäsenmaassa tätä kun toteutetaan, sillä on huomattavasti suurempi merkitys Irlanti, Iso-Britannia ja Tanska mukaan lukien ehm, näin kaikkiin eh, maiden lainsäädäntöön tämä määräys voidaan täytäntöön ottaa mukaan ja panna täytäntöön kehottaisin myöskin pontevasti pitämään huolta siitä, että täytäntöönpano määräajassa pysytään kaikkien sekä ulkomaalaisten että kotimaassa autoilevien pitää noudattaa samoja sääntöjä, noudattaa nopeusrajoituksia, määräyksiä, jotka koskevat alkoholin vaikutuksen alaisena ajamista ja näin poispäin tärkeä seuraus tästä uudesta, tieto, uudesta ja oikeusperustasta on myöskin sitten yksityisyyden suojan parantaminen. Ja tässä yhteydessä on syytä myöskin nostaa hattua saavutettua tulokselle. Liikenneturvallisuus koskettaa meitä kaikkia ja se, perä, se nimenomaan oikeuttaa hyvinkin perän antamattomat toimenpiteet, koska liikenneturmien määrä aika monissa jäsenmaissa osoittaa valitettavasti nousua olen varma, että komissio marraskuussa sitten 2016 esittelee tämän seurantakertomuksen lainsäädännön täytäntöönpanosta, kuten Ajala Sender peräänkuuluttaa. Tällä tavalla todellakin voimme saavuttaa edistystä tällä saralla. Kiitoksia, herra Ertug. Kaksi minuuttia. Ja, dank, Kiitokset, rouva puhemies. Arvoisa rouva komission jäsen, arvoisa esittelijä. Nyt olemme ottaneet askeleen oikeaan suuntaan. Nyt olemme ainakin kyenneet vastaamaan siihen kysymykseen, että ovat, ovatko ne, jotka ulkomailla syyllistyvät liikennerikkomukseen todellakin äh, vastuussa, vastuun saatettavissa äh, teoistaan. Ei se itse asiassa ole mitenkään kovin helppoa ollut, eikä tule olemaankaan kaikissa, jäsenmaissa, kaikissa 28 jäsenmaassa saada aikaiseksi tässä täytyy eh, eh, eh, miettiä tätä no, nollastrategiatavoitetta. Siis kuolema, kuolemaan johtavien onnettomuuksien määrä on kääntynyt valitettavasti uudelleen nyt nousuun viime, viime vuosina. Ja tämä edellyttää entistä tehokkaampaa yhteistä liikenneturvallisuusstrategiaa. Jos ajattelemme esimerkiksi vierailua jossakin, jossakin jäsenmaassa, voimme siinä yhteydessä sitten ajatella, että olemme yhtä, yhtä lailla vastuussa liikennekäyttäytymisestämme kuin siellä kotimassankin ajamat Me, me lähdemme aina liikkeelle siitä, e, että että se, joka on liike, liike, liikenne, me, me, liikennerikkomukseen syyllistynyt määritelmän mukaan kieltäytyy sitten maksamasta esimerkiksi sakkoa Eh, sen eh, vuoksi nyt sitten on mahdollista hänet saada edes vastuullisen teostaan ja sitten vuoden 2016 marraskuussa tarkastellaan, eh, miten tämä lainsäädäntö on toteutunut ja, ja millä tavalla sitten jatkossa voidaan toimia. Tämä on oikeus, oikein sitten toteutunut vasta siinä vaiheessa, kun kaikki liikennerikkomukseen syyllistyvät saatetaan vastata tasapuolisesti vastuuseen. Olen erittäin iloinen tästä uudesta lainsäädäntöaloitteesta, joka tämän seurauksena komissiolta tulee. Edustaja Van Dalen, kaksi minuuttia. Voorzitter, nog ieder jaar verongelukken. Kiitoksia puhemies. Vuosittain 25 000 kansalaista joutuvat liikenneonnettomuuteen. Ja jos lasketaan myös niiden kansalaisten lukumäärä, jotka eivät menehdy liikenneonnettomuudessa, mutta vammautuvat liikenneonnettomuuksissa, niin päädytään lukuun, jota voidaan verrata kokonaisten maiden väestölukumääriin. On erittäin tärkeää, että luomme parempaa infrastruktuuria ja tiedotamme varovaisuudesta liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista kaikille. Me tarvitsemme rajat ylittävää yhteistyötä ja komissio onkin tässä viime aikoina näyttänyt toimivan niin, että se on toiminut, toiminut vain omien etujensa, etujensa mukaisesti eikä ole halunnut to, toimia yksissä tuumin neuvoston kanssa, mutta mutta Minä toivon, että tämän ehdotuksen myötä me pääsemme eteenpäin myös Euroopan liikenneturvallisuuden saralla. Nyt rajat ylittäviä liikenne, liikennerikkomuksia on parempi, on, on helpompi äh, havaita ja langettaa niistä sanktioita. Viittaa muun muassa sellaisiin rikkomuksiin kuin ylinopeuteen tai alkoholin tai huumeiden alaisuudessa vaikutuksen alaisena ajamiseen. Minä toivon, että tämä asiakirja ei jää pelkäksi paperitiikeriksi. On erittäin tärkeää, että me pidämme kiinni siitä, että lakia noudatetaan, mutta yhtä tärkeää on myös antaa tietoa ajajille niin, että ymmärtävät ajaa vastuullisesti. Kiitoksia edustaja Bilbao Barandika, kaksi minuuttia. Kiitokset puhemies. Hyvää päivää komission jäsenelle. WHO on huomauttanut, että maailmassa seitsemäs kuolinsyy ovat liikenneonnettomuudet. Ja näin se siirtyy viidenneksi tässä muutaman vuoden sisällä, mikäli suuria muutoksia ei saada tehtyä. Ylinopeuskampanjat ovat merkittäviä myös kypärän käyttöön edistäminen ja turvavyön käytön edistäminen, samoin kuin liikenne Merkien noudattamiskampanjoiden edistäminen on erittäin merkittävää ja meidän täytyy myös kiinnittää huomiota siihen, että vähennämme huumausaineiden ja alkoholin vaikutuksen alaisen ajamista. Tämä direktiivi johtaa toivottavasti liikenneturvallisuuden parantumiseen Euroopassa. Toivomme tässä tämän, tämän mukaan myös Tanskan, Irlannin ja yhdistyneen kuningaskunnan ottavan lainsäädännön mukaan ja näin voidaan tietoja vaihtaa paremmin jäsenvaltioiden välillä ja myös rekisteröi, autojen rekisteröintitietoja jäsenvaltioiden välillä ja näin rangaista kaikkia samalla tavalla riippumatta siitä, missä maassa he ovat äh, äh, tieliikennerikkomuksensa toteuttaneet näin myös saadaan jäsenvaltioiden välillä yhteistyötä kehitettyä, toivottavasti myös jäsenvaltioiden, jäsenvaltioiden sisällä sellaisissa maissa, joissa tämä on hajautetun hallinnon piirissä. Eurooppa on Euroopassa kuitenkin on suhteessa muuhun maailmaan hyvinkin vähän tieliikenneuhreja, mutta jäsenvaltioiden väliset erot ovat maailmassa, mutta jäsenvaltioiden erot ovat huomattavan suuret. Ja meidän täytyy nyt pyrkiä vähentämään näiden, näiden uhrien lukumäärää kokonaisuudessaan Euroopassa ja varsinkin niissä maissa, joissa näitä onnettomuuksia on eniten, täytyy myös ryhtyä korjaamaan infrastruktuuria ja näin toivotaan, että ei enää Euroopassa äm,

distracted driving on seurannan ja tietojenvaihdon piirissä sekin. liikenneturvallisuuden parantaminen on yhteinen voimanponnistus ja siihen tarvitaan meitä kaikkia. Uh, uh, kiitoksia. Edustaja Eickhout, minuutti. Uh, Kiitokset, puhemies. Kiitokset esittelijälle Kiitokset tästä kaikesta työstä. Nyt me toivottavasti saamme tämän asian jo päätökseen. En voi ollenkaan väittää siitä, että tämä olisi mikään yhteistyön esimerkki. Tähän on mennyt valtavasti aikaa. Pitkät ajat keskusteltiin oikeusperustasta. Neuvostokin, neuvostonkin kanssa käytiin pitkät taistot oikeusperustasta. Joka tapauksessa, jos ajattelen tuota tietosuojapuolta tässä tekstissä, niin olen siihen tyytyväinen, mutta nyt täytyy ryhtyä täytäntöön panemaan tätä. Tässä on vielä kahdeksasta jäsenvaltiosta kyse, joita täytyy odotella, ja nyt täytyy odotella myös käytännön tuloksia. 2016 tarvitaan arvio tilanteesta. Meidän täytyy mennä eteenpäin liikenneturvallisuuden parantamisessa Euroopassa. Tämä, tässä olemme kuitenkin tyytyväisiä siitä, että ollaan menossa oikeaan suuntaan vuoteen 2016 mennessä. Thank you. Next speaker is... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Lundgren puolitoista minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies. Eh, tietenkin säännöstä pitää päivittää itse asiassa, koska tilanne maanteille on aika, aika heikkoa, jos ajatellaan se raskasta ammattiliikennettä, jossa äh, äh, kuljettajat vieraista äh, maista välttävät esimerkiksi poliisin langettamat sakot rikkomuksista olkaa kohauttamalla. Ei ole mitään keinoa periä heiltä takaisin, tai heiltä näitä, näitä sakkoja mietinnössä on paljon hyvää, esimerkiksi paino, painon valvonta on oikein, oikein hyvä, että siitä sitten heti kannetaan vastuu sitten siitä päivästä lähtien, kun olisi ottaa yhteyttä myöskin nämä eri, erilaiset liikennevalvontatilanteet, jotka nyt tallentuvat paremmin, ovat, ovat hyviä, hyvä asia ja poliisit voidaan jäljittää sitten rekomuksen tekijää. Ja tärkeintä on se, että, äh, että sakot, mitä mikäli mahdollista, maksetaan äh, paikan päällä. Näinpä ei sitten päästäisi siitä myöskään välttämään. Äh, et, esimerkiksi että huolehditaan samalla, että, että kuljettajalla on sitten oma tai yhtiön kortti, luottokortti mukana, niin että sakot voidaan sitä maksaa siinä ja nyt. No, erittäin silloin, että ei vältetä. Samalla sitten voidaan tarkistaa esimerkiksi väärennettyjen ajokorttien esiintymistä. Niitä on tullut yhä pahempi riesa, koska niitä saa internetistä halvalla ostaa kuka tahansa. Tämä ei <coughs> tietenkään ei mikään ihan ratkaisu, mutta todella oikealla tiellä liikenneturvallisuuden parantamisessa ollaan. One minute and a half. Edustaja äh, Du, puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies Tämä asia on nyt palannut taas täysistuntoon. Jos me uskomme nyt tätä tekstiä, niin ähm, näyttää siltä, että liikenneonnettomuuksia voidaan torjua ainoastaan auton kuljettajiin puuttumalla. Miksi ei puutu, joskus uskotaan erilaisia järjestöjä. Jos ajattelen sitten kuitenkin maantieiden kuntoa ja infrastruktuurin parantamista, niin siitä voitaisiin sanoa vaikka kuinka paljonkin. Sanotaan, että erilainen valvonta on hyvin kallista ja sitten asennetaan tutkia aika usein kuitenkin sitten käytetään myös varastettuja ajoneuvoja. Uskotteko, että esimerkiksi tsetseenit, jotka tappoivat englantilaisia, niin käyttivät omaa ajoneuvoaan? Ei kyseisellä henkilöllä ollut henkilöllisyyspapereita eikä myöskään ajokorttia. Eli teidän mielestänne tämä direktiivi parantaa tilannetta ja myös vähentää huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajamista myös rajat ylittävästi? Tämä ei oikeastaan nyt auta ollenkaan mihinkään. Meidän, meidän täytyisi pikemminkin vaatia nollatoleranssia ajoneuvorikkomuksissa. Two minutes. Edustaja Van de Kamp, siis tämä oli edustaja Godin. Van de Kamp, kaksi minuuttia. Kiitoksia, puhemies. No, tässä vaiheessa minäkin haluaisin kiittää esittelijää S- ja D-ryhmästä. Liikenneturvallisuus on Euroopassa erittäin tärkeä asia. Edellinen puhuja jo täällä sanoi, että 25 000 ihmistä kuolee vuosittain Euroopassa maanteille, ja tämä on järkyttävä lukema. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme vähentää kuolonuhrien määrää niin pian kuin vain pystymme. Me omassa ryhmässämme olemme sitä mieltä, että on hyvä asia, että pääsemme keskustelemaan tästä asiakirjasta, tästä ehdotuksesta tänään, niin että saamme selkeät säännöt. No, nyt kun puhutaan rajat ylittävistä liikennerikkomuksista, niin kyllähän tähän liittyy ongelmia ja kaikki ymmärtävät, että emme koskaan pääse täydelliseen tilanteeseen. Ihmiset kuvittelevat, että he pääsevät kuin äm, koira veräjästä, kun syyllistyvät liikennerikkomuksiin muissa maissa, mutta tätä me emme saa sallia jatkossa. Turvallisuus on äärimmäisen tärkeää. Äh, menettelyistä on jo puhuttu aika paljonkin. Instituutioiden välinen äh, kinailu on jatkunut jo aika pitkään. Mutta nyt me puhumme tässä lähinnä kahdeksasta rikkomuksesta. Niitä pidetään kaikkein tärkeimpinä mutta entäpä muut rikkomukset? Esimerkiksi Saksa, Hollanti ja Belgia vaihtavat tietoa, paljon laajemmin tietoa. Ensin täytyy pohtia, miten me, pää, miten me tehokkaasti pystymme täytäntöönpanemaan tätä lakia ja sen jälkeen täytyy miettiä, miten lain noudattamista valvotaan. Onko meillä esimerkiksi riittävästi, onko meillä riittävän toimivat tietokonejärjestelmät, jotta voimme valvoa lainsäädännön noudattamista? On hyvä asia, että myös UK ja Tanska osallistuvat tähän. Kiitos. Anderson, two minutes. Kiitoksia. Edustaja Andersson, kaksi minuuttia. <clears throat> Tämä taamenpide on erittäin tervetullut ja myöskin komission jäsenen tuki asialle on arvokasta mutta kannattaa nyt muistaa, että tämä on liikenneturvallisuustoimenpide eh, ja hyvästä hallinnosta eh, ja se on silloin pelotevaikutus. Siinä ei ole mistään kysymys nyt ikään kuin sormella osoittamisesta epäreilusta lainsäädännöstä. Eh, yli nopeudethan ovat, kuten tiedämme, pääasiallinen tekijä, jotka aiheuttavat lähes kolmanneksen enemmänkin kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista ja on myöskin sitten tekijänä useimmissa muissa kolari, kolareissa ja tapaturmissa. Tähän pitää pystyä puuttumaan. Minun maassani tätä asiaa ei ole mitenkään varauksettomasti tervehditty ilolla ja monin paikoin siitä on pyritty irtautumaan. Ja vetoankin tähän meidän hallituksemme tänä päivänä tässä ja nyt, että asenne, asenteensa muuttuisi ja että se pantaisiin täytäntöön nopeammin kuin on ennakoitu. Mu- muutamia lukuja, äärilukuja on jo tarjolla siitä, miten se on toiminut. Lontoon kehätiellä ulkomaalaiset tai kuljettajat ylittävät nopeusrajoituksen kaksinkertaisesti esimerkiksi ovat ulkomaisissa rekistereissä. Ranskalaiset ovat yksi pahimpia syntipukkeja. Puolisen miljoonaa ulkomaalaista liikennerikkomuksen syyllistynyttä välttyy sakkotoimilta yksin Isossa-Britanniassa vuosittain. Tämä kuvastaa sitä, miten tärkeää liikenneturvallisuutta on kautta linjan parantaa ja pyrkiä sitten näihin ta- todella tavoitteisiin saa, saa, tavoitteet saavuttamaan, jotka vuodelle 2020 on asetettu. Tässä on, saavat vauhtia myöskin merkittävät liikennehankkeet, esimerkiksi Euroopan laajuiset verkostot ja ohjeisto. Kaupunkiliikkuvuus ja kuljetuspolitiikka ei voi uudistua, ellei liikenneturvallisuus ole kaiken A ja O. Kiitoksia. Äh, sitten äh, se, teillä on sininen kortti siellä edustaja Anderssonilleko? Pikku hetki. Andersson, otatteko äh, punaisen, <laughs> sinisen kortin? Herra Roberta. Herra Robert, olkaa hyvä. Ačiū, thank you. E, Kiitoksia, puhemies ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tiedonvaihto auta meitä vähentämään rikkomustenkin lukumäärää, mutta minua kiinnostaa seuraava asia. Jos me asetamme sitovan vaatimuksen ajaa ähm, jos me asetamme sitoman vaikutuksen ajaa joko vasemman tai oikeanpuoleisesti puoleisella ratilla, niin mitä siitä seuraa? Niin, no kyllä tätä asiaa on pohdittu minun maassani äh, läheisesti aika monissa muissa samoin tavoin sen varmistamiseksi, että kun äh, infrastruktuuria ja tieliikennettä äh, ja sen määräyksiä toteutetaan, tuolloin myöskin sitten oikean ja vasemmanpuolisen liikenteen erityisvaatimukset otetaan huomioon ja että erityisestikin sitten kuljettajia varoitetaan risteysalueella. Tämä pätee sitten silloin, kun liikennöidään Englannin teillä tai sitten vastaavasti Britit mantereella. Kaikki tämä asian tiimoilla työtä tekevät ovat kyllä hyvin tietoisia tästä ongelmasta. Kiitoksia, hyvä. Sitten edustaja Slotowski, puolitoista minuuttia pani przewodnicząca pani komisarz! kiitoksia kovasti. liikkumisvapaus euroopan unionin alueella on yksi kaikkein tärkeimmistä oikeuksista. se on etuoikeus myös niille henkilöille jotka liikkuvat autolla mutta näiden henkilöiden täytyy kunnioittaa liikennesääntöjä ja jos liikennerikkomuksia tulee, niin jäsenvaltiolla tulee olla mahdollisuus voida puuttua niihin ja myös torjua niitä. Se, että väitetään, että rikkomuksen tekijän osoite tai tiedetä, sitä ei voida hyväksyä. Esimerkiksi Puolassa liikenneonnettomuuksien lukumäärä on erittäin korkea. Myös kuolemaan johtavien liikenneonnettomuuksien määrä on erittäin korkea ja siksi me iloitsemme tästä äh, lakitekstistä. Noin kolme prosenttia ja liikenneonnettomuuksista Puolassa ovat sellaisia, jonka ovat aiheuttaneet ulkomaalaiset, nimenomaan siis muut eurooppalaiset. Jokainen onnettomuus on tietenkin traaginen asia. Ja se, että voimme tehokkaasti rankaista rikkomuksen aiheuttajaa, on erittäin hyvä. Se on, sillä on myös pedagoginen merkitys. On myös korostettava sitä, että on erittäin hyvä, että Irlanti, UK ja Tanska nyt siirtymävaiheen jälkeen liittyvät tähän lakiin. Ja sen vuoksi on myös äärimmäisen tärkeää, että me Otamme koko Euroopan mukaan tähän järjestelmään ja olen iloinen siitä, että monet jäsenvaltiot ovat jo soveltaneet tätä asetusta, tätä lakitekstiä käytännössä. Haluaisin kiinnittää huomiona myös siihen, kuinka hyödyllistä olisi laajentaa tätä myös naapurimaihin. Mini. Herra Rike, minuutti. Merci, Kiitokset puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Ines Ajala Senderin työtä. Kun arvostan kovasti, on hyvä, että tämä asia on nopeasti edennyt ja myös tuomioistuimilta olemme saaneet hyvän tekstin. Tämä osoittaa edistysaskelia Euroopassa liikenneturvallisuudessa. 21 prosenttia Ranskassa ylinopeusongelmista, joita tutkat saavat kiinni, Nimenomaan on, on, on ulkomailta tulleiden kuljettajien toteuttamia. Eli nyt täytyy kaikkia rikojia liikennesääntöjen rikkojia kohdella samalla tavalla, ovat he sitten omasta tästä maasta kotoisin, jossa tuo rikomus tapahtuu tai eivät. Mielestäni tässä kysymyks- tekstissä on muutamia kysymyksiä. Mitä tehdään sitten, jos sakkoa ei suostuta maksamaan? Miten voidaan seurata sanktioiden toteuttamisen tehokkuutta ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyön kehittymistä? Hyvä komission sen me odottelemme kovasti innokkaana myös näiden sanktioiden toteuttamistilastoja. Edustaja Seemo, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tämä lainsäädäntö on hyvä esimerkki siitä, millä tavalla EU:ssa luodaan päällekkäistä lainsäädäntöä, joka edes toimi sen jälkeen, kun, kun direktiiviä on sovellettu, niin jäsenvaltiot eivät ole edelleenkään onnistuneet vaihtamaan riittävästi tietoja rajat ylittävästi. Tämä osoittaa, että tällainen lainsäädäntö ei ole toteuttamiskelpoista. Tiedämme, että e, UK on paljon ihmisiä, jotka rikkovat liikennesääntöjä, mutta nimenomaan UK meidän täytyy pitää huoli siitä, että että valvomme rikkomuksia. Ainakin sillä tavalla jokainen, joka lähtee UKsta, voidaan pysäyttää rajalla viimeistään. Se, että standardoidaan rajat ylittävää teknologiaa, jotta tätä lainsäädäntöä voidaan soveltaa, niin kustannukset ovat uskomattomat. Myös kielirajat aset, johtavat siihen, että lainsäädännön toteuttaminen on äärimmäisen val- vaikeaa. Robert äh, Godwell, brittiläinen ministeri, on todennut, että rajat ylittävä äh, tieto, jota vaihdetaan rikkomuksista ei ole hyväksyttävää, kun ajatellaan rangaistuksia. Kyllä yksittäisten jäsenvaltioiden, on, jäsenvaltioiden tehtävä on hoitaa tällaiset asiat. UK täytyy pitää huoli UK eduista, äh, eikä muiden eduista. Mr. Carty, you have a blue card. Herra Korti, teillä on äh, sininen kortti Seymourille. Edustaja Seymour, otatteko kartilta kortin? Um, deputy, your arguments would... Arvon edustaja, teidän argumenttinne voisivat pitää paikkaansa, paitsi että teidän omassa maassanne on lainkäytäntöä, jota sovelletaan myös minunkin vaalipiirissäni. Paikallisteillä olisi mahdotonta toteuttaa rajavalvontaa. Eli kyllä tarvitaan jonkinlainen järjestelmä, joka mahdollistaa sen, että yhdeltä lainkäyttöalueelta toiselle ajavan, ajajan täytyy kunnioittaa molempien sääntöjä. Edustaja Semo. Yes, certainly. They... Tottahan toki tarvitaan järjestelmä, mutta sen täytyy olla meidän valvomme, ei Euroopan unionin valvoma ja toteuttama. Quick. Uh, Mr. Mayor, one minute. Herra Mayer, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Katujemme turvallisuus on kaikille äh, turvallista. Siinä on kaikissa, sitä on kaikissa puheenvuoroissa korostettu. Äh, tässä näkyy tämän, äh, tasoittuvat poliittiset eroavaisuudetkin. Itävalta tätä koskee aika syvästikin, koska idästä länteen suuntautuva liikenne yrittää meidän maamme runsain mitoin. Eli tämmöiset rajat ylittävät toimet ovat tervetulleita meillä Äh, neljästä äh, neljä ja puoli miljoonaa erilaista tapaturmaa on ulkomaalaisten autoilijoiden aiheuttamia. Äh, tietenkin sitten tämän direktiivin täytäntöönpano on olennaista, että se on, on, onnistuu tehokkaasti. Mehän tiedämme, että eivät tiedä, kaikki jäsenmaat panne täytäntöön edes tätä edellistäkään versiota, esimerkiksi Kreikka. Ja nyt on sitten herää kysymys, että ovatko kaikki jäsenmaat todellakin valmiita tehokkaasti tätä äh, direktiiviä täytäntöön panemaan. Se on tietysti hallinnollinen ongelma muista, muutamissa jäsenmaissa, kuten totesin. Et se äh, tosi seikka, että tasavertaisuus vallitkoon, säännöt koskevat kaikkia yhtäläisesti, ja jäsenmaat joutuvat sitten tämä, tätä äh, täytäntöpannessaan muistamaan, että koska että kaikki joutuvat myöskin sitten sakkonsa maksamaan. Edustaja Koh, kaksi minuuttia. Komission jäsen, hyvät kollegat, tämä mietintö on erittäin merkittävä liikenneturvallisuuden parantamiseksi, mikä on meille kaikille ollut selvää kaikissa puheenvuoroissa. Onnettomuuden, onnettomuudet ovat aivan liian tavanomaisia kadullemme Euroopan teillä. Paljon, liian paljon ihmishenkiä menetetään Äh, ajatellaan vaikkapa nimenomaan äh, kuolemaan äh, johtaneita annottomuuksia, niiden syitä, syitä ylinopeudet, esimerkiksi alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen, turvallisuusmääräysten noudattamatta jättäminen ja näin poispäin. Näitä sääntöjä on sitten noudatettava kaikissa jäsenmaissa, näitä liikennesääntöjä siitä riippumatta, missä kulloinkin auto liikkuu nimenomaan liikennerikkomuksiin syyllistyvien ei pidä sallia sisämarkkinoida rankaisematta liikkua. Jos ajatellaan myöskin tieverkoston kehittymistä, erittäin olennainen kehitys ja tarvitaan myöskin sitten tällaisen liikennerikkomuksen syyllistyneen kiinni jääminen on varmistettava, se on olennaista. E, esimerkiksi 2014 tuomioistuimen päätökset ovat rauhoittavia, että tässä ei enää voida sallia minkäännäköisiä poikkeamia. E, e, mikään jäsenmaa ei näin voi kieltäytyä panemasta tätä direktiiviä täytäntöön. Turvallinen liikkuvuus kaikille kansalle on yksi perusoikeuksista, tai ainakin siitä on sellainen tullut edelleen täytyy ottaa uusia edistysaskelia tämän aika onnistuneen jälkeen. Kiitoksia. Edustaja Reden Monte, olkapa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tässä ehdotuksessa, joka koskee 2011-82 direktiiviä, niin sehän on alun perin hyväksytty väärän oikeusperustan perusteella. Nyt haluamme kuitenkin ottaa askeleen kohti yhtenäisempää Eurooppaa. Haluamme, että myös liikennerikkomustietoja voidaan vaihtaa jäsenvaltioiden kesken niin, että niin myös sellaiset rikkomusten tekijät, jotka tekevät rikkomuksia muissa kuin omissa kotimaissaan, saavat rangaistuksen. Liikenneturvallisuus voidaan saavuttaa ainoastaan siinä tapauksessa, että säännöt ovat selkeät ja samat kaikille. Tällä hetkellähän kaikkien Siis tästä lähtien kaikkien ja kansalaisten, riippumatta siitä, minkä maalainen rekisterikilpi heillä on, heidän täytyy kunnioittaa sääntöjä ja kantaa seuraamukset rikkomuksistaan. Ja jos ö, tietoja voidaan vaihtaa jäsenvaltioiden kesken rikkomuksista, niin se on omiaan parantamaan liikenneturvallisuutta. Ö, ja on erittäin tärkeää, että voimme paitsi vaihtaa tietoja myös soveltaa tai langettaa sanktioita suoranaisesti. Ja lopuksi sanon, että tämä oikeusperustan vaihtaminen oli ehkä muodollinen, mutta se oli myös erittäin tärkeää, koska me haluamme myös tiedottaa kansalaisia liikenneturvallisuuden tärkeydestä. One minute. Edustaja Maiser, minuutti. Kiitoksia äh, puhemies. Äh, äh, tähän on ollut asti mahdollista sitten lomamatkoilla esimerkiksi syyllistöön liikennerikkomukseen seurauksia pelkää, pelkäämättä. Tämähän saattaa sitten tietenkin vaarantaa, vaarantaa viettämien elämän. Se on tärkeää, että, että me olemme saaneet esimerkiksi katsastustoimen yhdenmukaistetuksi Euroopassa. Nyt pitää sitten ottaa sitten rajat poistaa myöskin liikennerikkomuksiin rikkomuksiin syyllistyjiltä enää pääse välttämään seuraamuksilta. On erittäin hyvä, että naapurimaassa voidaan sitten käyttää keinoja seurauksien täytäntöönpanaksi Kaikissa tietysti pitää muistaa, että tämä on erittäin tärkeä että asia on nyt uudestaan otettu esityslistalle ja että saadaan se oikeusperusta laajennetuksi niin, että se voidaan saattaa voimaan kaikissa jäsenmaissa tasapuolisesti, jolloin sitten voidaan välttää vakavia liikenneonnettomuuksia ja niiden määrän kasvua. Ja lisää turvallisuuttahan kaikki me liikenteessä Euroopassa tarvitaan ja komissaari jäsenelle tästä kannustavat kiitokset. Edustaja Kolnis, puolitoista minuuttia. Merci, merci. Kiitos puhemies. Niin, välttämättä jos, jos kuuntelemme ranskalaista runoilijaa ja vertaamme häntä tieliikenne onnettomuuksien vähentämiseen. Voitaisiin ajatella näitä sanoja drink water, bever agua eri kielillä ja niin poispäin tätä runon, runon varsinaista viestiä. Jos ajattelen Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta, ja sen esittämää peru, oikeusperustaa. Se, ne ovat oikeastaan aivan yhtä heikoilla, heikolla pohjalla Tässä näiden rikkomusten joukkoon on esimerkiksi lueteltus turvavyön kiinnittämättä jättäminen. No tietysti tämä on kuljettajan kannalta huono asia, mutta ei välttämättä aseta vaaraan muita liikenteen käyttäjiä. Eli ei oikeastaan tämän direktiivin pohjalta mikään lopulta tule muuttumaan. E, eli oikeastaan jo neljä vuotta sitten me esitimme nämä samat arvostelut tästä asiasta. Ja jos ajattelemme tuo asian täytäntöönpanoa vaikkapa Luxemburgissa, niin mikään ei ole oikeastaan näyttänyt muuttuvan eikä myöskään esimerkiksi, jos ajatellaan sakkojen määrää, joita e, virkamiehille määritellään Luxemburgissa, niin se ei muuta tilannetta oikeastaan alkuunkaan jos me, kyse on nimenomaan vakavien rikosten estämisestä, niin se on hyvä asia. Ja me olemme vakavia riko, minä olen vakavien rikosten ratkomisen puolesta, mutta tällaisten pienten asioiden tämä ei tule toimimaan. minuuttia. On tietysti tärkeää, että että minkälaista aukkoa sitten, kuilua ei jää sitten sen perusteella missään liikennerikkomukseen. Öö, syyllistytään. Monet ovat eh, piitta, piittaamattomasti ja ilman syytteen pelkoa jo saattaneet liikennöidä Euroopan teillä. Tässähän on nimenomaan kysymys turvallisuudesta tässä direktiivissä. Se on saanut aika eh, vankan, vankan tuen liikennevaliokunnassa, jonka jäsen olin. Ja nostan hattua eh, esitteellemme Sanderille ja esitteelle hyvästä työstä <clears throat> tuoreimpien vaikutusten arvioimien mukaan nämä uudet ehdotat. Äh, estävät vähintään 350-500 liikennekuolemaa vuodessa varmaankin. Äh, varmaankaan äh, nämä luvut eivät ainakaan vähennä intoamme tehdä, tehdä töitä näiden järkyttävien liikenneonnettomuuksien määrän vähentämiseksi mantereen laajuisesti. Tämä myöskin sitten auttaa meitä pääsemistä, pääsemällä, pääsemässä yhteiseen tavoitteeseen liikennekuolemien vähentämiseen koska äh, liikenne, liikenteessä olijat, autoilijat tämän jälkeen noudattavat lakia toivottavasti paljon paremmin kun puhumme äh, äh, turvallisuudesta, otamme, otamme myöskin huomioon aivan erityisesti lasten liikenneturvallisuuden ja ovat esimerkiksi autoon riittävästi kytkettyjä turvavöitse meidän pitää tietenkin priorisoida liikennekuolemien vähentön. 76 000 äh, liikennekuolemaa oli 90-luvulla viime vuonna enää 26 000. Äh, tietenkin vielä paljon paljon työtä on, on tehtävänä määrän edelleen alentamiseksi ja niin odottamaan mielenkiinnolla yhteistyötä kanssanne lähivuosien aikana ruokomission ja sen tällä saralla. Kiitos tästä. Sitten äh, puolitoista minuuttia edustaja Lukashevska ja anteeksi nyt puhemies pahoittelee. Senalovahan siellä olikin ensin. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, puhemies, arvon komissaari, hyvät kollegat. Aivan alkuun haluaisin kiittää kollegaamme Ajala Senderiä erittäin hyvin tehdystä nopeasta, ripeästä työstä tästä erittäin tärkeästä direktiivistä. Tämä direktiivi on äärimmäisen tärkeä asia tieturvallisuuden edistämisen kannalta. Se on myös erittäin tärkeää, jos haluamme parantaa lainsäädännön noudattamisen valvomista tieliikenteessä. Ja tuomioistuimen päätös on sekin omiaan parantamaan liikenneturvallisuutta. Meidän yhteinen tavoitteemmehan on se, että haluamme puolittaa liikennekuolemat vuoteen 2020 mennessä. Ja siksi on tärkeää, että tässä mietinnössä keskitytään nimenomaan kaikkein vakavimpiin rikkomuksiin, kuten juopunen ajamiseen, väärällä kaistalla ajamiseen, matkapuhelinten laittamaan käyttöön, liikennevalojen kunnioittamattomuuteen, kypärättä ajamiseen ja niin edespäin. On erittäin tärkeää, että kaikki kaikkia kansalaisia kohdellaan samalla tavalla. Vain vastuullinen liikennekulttuuri on omiaan suojelemaan ihmisiä niin kotona kuin ulkomaillakin. Kiitoksia. Sitten edustaja Lukasjevska, puolitoista minuuttia. Dziękuję bardzo, e, pani przewodnicząca, pani komisarz. Kiitos, puhemies. Ulkomaalaisten autonkuljettajien Rikkomukset ovat su- suuri ongelma. Siitä on puhuttu pitkään aikaa jo tiedotusvälineissä, hallituksien välisissä kokouksissa ja kansalaiset kiinnittävät tähän asiaan huomiota. Komission tilastot Euroopan liikenneonnettomuuksista osoittavat, että sadat jopa tuhannet ulkomaalaiset aiheuttavat vaaratilanteita ja rikkovat sääntöjä omie, oman maansa ulkopuolella. Ja vuosittain tuhannet ja tuhannet menettävät henkensä tästä syystä Euroopan maanteillä. Vaikka meillä olisi mitä parhain lainsäädäntö, niin me, se ei auta, mikäli autonkuljettajat luulevat voivansa tehdä mitä huvittaa ja hyötyä siitä, ettei heitä voi rangaista. Ja voi, luullaan, että eri jäsenvaltiossa voi kymmeniä liikennesääntöjä rikkoa saman päivän aikana, koska voi olla varma siitä, että mitään ei koskaan tule tapahtumaan. Nyt parannetaan juuri tietojen vaihtoa ja tämä, näiden asioiden käsitteleminen todellakin nopeutuu ja näin toivon, että rikkomusten määrä laskee ja kaikki autonkuljettajia kohdellaan samalla tavalla kansalaisuudesta huolimatta. Sitten tästä minuuttia edustaja Solitsa. Rouva äh, komission jäsen puhemies, minäkin haluan kantaa korteni tähän kekoon ja äh, kannatan tätä mietintöä kovasti ja äh, onnittelen esittelijää hyvästä työstä Eh, yhtäältä haluamme eh, lisää työpaikkoja, parempaa, syvempää demokratiaa, mutta sitten kuitenkin samaan aikaan 20 000 ihmistä vuosittain menettää henkensä Euroopan teillä. Se on sietämätöntä. Sen vuoksi on tietysti hyvä, etteivät liikennerikkomuksen syyllistyjät enää välty pääse kuin koira veräjästä. Tämä direktiivi on oikein hyvä koska se yhdenmukaistaa säännöstöä. Olen iloinen erityisesti siitä, että myöskin Irlanti, Tanska ja yhdistynyt kuningaskunta ovat liittyneet tähän mukaan samaan rintamaan. Nyt on 40 prosenttia vähemmän kuolemaan johtaneita onnettomuuksia teillämme kuin vielä parikymmentä vuotta sitten, mikä osoittaa sen, että tällaiset toimenpiteet ovat vaivan arvoiset tässä edellytetään myöskin sitten eh, hyvää yhteistyötä jäsenmaiden kanssa välillä, mikä ei aina ole ollut todellakaan eh, asian laita. Eh, tämä kuitenkin tätä yhteistä eurooppalaista ajatustamme vahvistaa. Saamme tätä kautta paremmat ja turvallisemmat maantiet ja kadut, parempia autoneuvoja, parempaa turvallisuutta sitä, sitä kautta sitten liikenneturvallisuus varmastikin paranee, jos nämä toimenpiteet asianmukaisesti toteutetaan. Kansalliset rajat eivät muutenkaan kansallisia rajoja enää ole. Kiitoksia. Sitten ensimmäinen puhuja täältä listan ulkopuolelta, olkaa hyvä. Kiitokset rajat ylittävää tietojen vaihtoa riippumuksista ylittää pelkästään poliisiyhteistyön. Pikemminkin tässä on merkittävämmästä tavoitteesta nimenomaan liikenneturvallisuudesta. Se kuuluu parlamentin poliittisiin prioriteetteihin ja nyt olemme päässeet askeleen eteenpäin voidaksemme vähentää vähintään puolella vuoteen 2020 mennessä liikenteessä kuolleiden määrää. Me näin haluamme vastata meitä äänestäneiden toiveisiin siitä, että liikenneturvallisuus parantuisi, mutta täytyy kiinnittää huomiota myös tie, liik, tieiden infrastruktuuriin ja myös parantaa maanteitä kansalaiset voivat vapaasti liikkua eri jäsenvaltioiden välillä, mutta heille täytyy tarjota myös turvallinen, turvalliset liikkumisen mahdollisuudet ja siihen tämä tietojen vaihto menettely on oikein hyvä asia, koska se on toimii pelottavana tekijänä. Kiitokset. Yes. Edustaja Marjas. Κυρία Πρόεδρε, το ζήτημα της οδικής ασφάλειας είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Kiitoksia puhemies. Liikenneturvallisuus on äärimmäisen tärkeä kysymys ja on erittäin tärkeää, että saimme uuden oikeusperustan tälle direktiiville niin, että voimme entisestään parantaa tieliikenneturvallisuutta Euroopassa. Kun ajatellaan liikennerikkomusten määrää, niin Kreikassa onnettomuuksissa mukana olevien eh, henkilöiden eh, lukumäärä oli sellainen, että useampi oli muita kuin kreikkalaisia. Ja valitettavasti paikalliset viranomaiset eivät ole tunteneet näiden eh, ajajien tietoja, osoitetietoja, eivät ole voineet lähettää sakkoja. Ja siksi onkin erittäin tärkeää, että meillä on nyt säännöt, joiden avulla voimme voimme langettaa sanktioita myös niille autoilijoille, jotka tulevat muista maista. E, Kiitokset puhemies. Hyvä komission jäsen. Minä haluaisin tukea esittelijää. Kollegat ovat ottaneet esille tässä jo monta asiaa ja minäkin haluaisin kiinnittää huomiota myös ehdokasvaltioiden tilanteeseen, samoin kuin myös Sveitsiin. Kyse on 28 unionin jäsenvaltiosta. Se on tietysti jo merkittävä luku, mutta täytyisi aloittaa keskustelut myös Serbian, Sveitsin, Sveitsin Bosnia-Herzegovinan kanssa myös, koska kyse on kauttakulkumaista. jos ajatellaan vaikka sitä, että olen, tulen Serbiasta vaikka ja, ja ajan 90 kilometriä tunnissa alueella, jossa saa ajaa 80 kilometriä ja minusta otetaan myös tutkan kuva, mutta ei mitään voida tehdä, eli jotain, jotenkin täytyisi puuttua tähänkin tilanteeseen. Viegas. Viegas. Aivan. Tässä äh, on ollut hämmennystä oikeusperustasta, mutta on aivan olennaista, että olemme tämän tilanteen nyt onnistuneet korjaamaan. Tässä on oikein hyvä nyt, että mukana on uusia sääntöjä ja uudet takeet sitten paremman suojan toteutumisella myöskin käytännössä. Ja samoin sitten tämä syyttämättä jääminen, sen mahdollisuus poistuu ikään Äh, liikenneonnettomuuksien äh, takana äh, on myöskin kaikkea muuta, esimerkiksi investointitarve uusiin ajoneuvoihin, parempiin teihin. Siinä yhteiset yksityiset kumppanuussuhteet, jotka esimerkiksi tienrakennusalalla tällä hetkellä vallitsevat, ovat aivan paikallaan, jos ajat, esimerkiksi tietullit ovat kohtuuttomia ja ajavat autoilijat entistä huonokuntoisemmille teille. Edustaja Soltas. Gospa, spoštovana komisarka, lepo pozdravljeni v parlamentu z ekipo. Tudi Hyvä komission jäsen, tervetuloa tänne parlamenttiin. Minäkin haluaisin tukea niitä kollegoita, jotka ovat iloinneet komission edistymisestä liikenneturvallisuuden piirissä. Tässä ollaan liikkumassa oikeaan suuntaan, mutta ei tämä kuitenkaan merkitse mitään, mikäli me tämä liikkuvuuden edistäminen, mikäli me emme myös turvallisuutta takaa ja käytä kaikkia niitä mekanismeja, jotka parantavat turvallisuutta. Tietojenvaihto varmasti auttaa asiassa. Haluaisin tukea niitä, jotka ovat sanoneet, että tietoa täytyy käsitellä myös turvallisella tavalla. Haluaisin lisätä tähän vielä yhden merkittävän asian, erityisesti nämä eri seuraamukset ja sanktiot. Ne, ne toimivat ainoastaan, jos ne saavuttavat tavoitteensa ja liikennepuolella me saa, ne saavuttavat tavoitteensa, jos me todella täytäntöön panemme nämä kaikki sanktiot ja meidän todella täytyy saada tämä teksti täytäntöön pantua kaikissa maissa. Kiitoksia. Euroopan parlamentilla on erittäin tärkeä vastuu. Sen täytyy hyväksyä tämä uusi direktiivi, joka koskee ähm, tieturvallisuutta ja tietojen vaihtamista jäsenvaltioiden kesken. On erittäin tärkeää, että, luo, että emme luo sellaista juridista umpikujaa, joka estäisi ihmisten turvallisuuden. Vuonna 2013 ulkoist, ulkomaalaisten äm, kuljettajien tietoisuus siitä on parantunut, että että rikkomus ulkomaillakin johtaa seuraamiksi, että niin tätä, tässä on ostettava uusia askeleita eteenpäin. Olen sitä mieltä, että vaikka Euroopan unionissa ollaan jo hyvällä tiellä kohti tavoitetta, niin 50 prosenttia tieliikennekuolemien uhreista ovat vielä juuri tällaisten tilanteiden seurasta. Siksi on erittäin tärkeää, että toteutamme tätä sääntöä ja otamme myös huomioon ne infrastruktuurimuutokset, joita tämä edellyttää. On erittäin tärkeää, että parlamentti pitää tätä tavoitetta ähm, prioriteettinaan. On tärkeää, että tietojen vaihtaminen sujuvoituu ja saamme myös äh, seurantaraportit siitä, miten tämä on auttanut. President, honorable members. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Minusta tämä keskustelu on ollut erittäin hyvä ja osoittaa, että me olemme tässä samoilla linjoilla tämän kunnianhimoisen suunnitelman osalta. Voin vahvistaa meille kaikille, että jokainen liikennekuolema on turha. Ja senpä takia haluaisin vastata joihinkin näihin keskustelun aikana esiin tulleisiin huoliin. Ensinnäkin ihan lyhyesti. Henkilötietoja kohdellaan hyvinkin varovaisesti ja jäsenvaltiot voivat käyttää muiden jäsenvaltioiden äh, tietokantoja vain äh, tarvitessaan, joten kyllä tässä perusoikeudet on suojattu. Mitä sitten tulee siitä, siihen, mistä olen samaa mieltä. Luonnollisesti tämä nyt on vasta ensimmäinen askel ja todellinen työ alkaa tästä vasta. Komissio keskittyy nyt täytäntöönpanoon tästä lähtien. Se tulee valmistelemaan kertomuksen parlamentille ja neuvostolle, jossa se arvioi tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja sen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen ja tämän vuoteen 2016 mennessä. Tässä arviossa voidaan katsoa eteenpäin, niin kuin jotkut meitä pyysivät. Me näemme tarvitaanko esimerkiksi yhteisiä normeja tällaisille automaattisille välineille ja tarvitaanko joitakin lisärikostunnusmerkkejä? Miten esimerkiksi seuranta voidaan järjestää, jos sakkoja ei makseta? Me tiedämme, että tämäkin on monelle tärkeä asia. Ensin kuitenkin pitää katsoa mikä, mitä tämä nykyinen lähestymistapa tuo tullessaan. Ehkä se osoittaa, että se on riittävän tehokas pelote ja ihmiset ryhtyvät muuttamaan ajokäytäntöjään. Jos ei näin tapahdu, niin voin vakuuttaa teille, että komissio eh, varmasti ehdottaa muitakin toimia ja toimenpiteitä, joita tarvitaan. 22 jäsenvaltiota on nyt jo siirtänyt direktiivin omaan kansalliseen lainsäädäntöönsä ja kuudessa tämä on kesken. Ja me teemme näiden maiden kanssa läheistä yhteistyötä, jotta pääsemme asiassa etenemään. Joten tähän loppuun haluaisin vielä kiittää kovasti tästä käydystä keskustelusta ja hyvästä yhteistyöstä ja odotan kovasti yhteistyötä myös jatkossa näistä kysymyksistä, joihin viittasin. Ja luonnollisesti toivon teiltä tukea ja äänestyksestä hyvää tulosta huomiselta. Kiitos. Kiitos komissaari. Ja sitten eh, esittelijä Rova Vajela Sender. Presidenta. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia Rova Bulls. En odottanutkaan yhtään teiltä vähempää. Hyvät kollegat, kiitän teitä myös lämpimästi monista kommenteista ja aivan erityisesti tästä yhteisymmärryksestä ja siitä, että täytyy vielä täydentää tekstiä. Tässä on tehty tiivistä yhteistyötä vuosien ajan. Me olemme päivittäin kiinnittäneet huomiota tieturvallisuuteen. Tiedämme, että tur- tieturvallisuus on tärkeä kysymys. Jos vähänkin äh, löysentää toimintaa, niin se heti kostautuu nyt jo joissakin jäsenvaltioissa uhrien määrä on lisääntynyt. Tietysti kriisi on vanhentanut autokantaa, infrastruktuuria, mekin vanhenemme, on enemmän äh, liikennettä, kaikenlaista liikennettä tiellä, mutta olemme jatkuvasti pitäneet kiinni tavoitteesta vähentää puoleen uhrien määrä vuoteen 2020 vähentää loukkaantumisen määrä, mutta tavoitteena on myös ollut No, nolla onnettomuudet ja asiantuntijat ovat voineet kertoa meille, että me voimme välttää jopa 400kin kuolemantapausta vuodessa. Me puhumme, täm, täm, täm, tämä vastaa yhtään lentokoneellista matkustajia vuodessa. Tämä jo on sen arvoista nämä mahdolliset uhrit selviytyisivät saman äh, niin kuin te sanoitte, arvoisa komission sen kiitän tätä kovasti sanoista, ja tämä 2016 kertomuksessa on ehdotuksella voidaan täydentää hetkisen menettelytapoja, ja jos vielä tähän liitettäisiin tieturvallisuusdirektiivin tarkistamme tällä vaalikaudella näillä ehdotuksilla, jotka toitte esille, tämä olisi huomattava muutos, jolla olisi suurta merkitystä. Euroopan kansalaiset voisivat jatkossakin liikkua teillämme tuntien itsensä suojatuiksi. Kiitoksia. Meidän kannattaa panostaa tähän. Madam Rapporteur, dear colleagues, let me... Hyvä esittelijä ja hyvät naiset ja herrat, haluan äh, onnitella teitä tästä äh, keskustelusta. On hyvin tärkeää äh, saada yhteistyötä aikaa tietoturvallisuuden parantamiseksi. Ja tämä tarkoittaa myös ihmishenkien pelastamista. Keskustelu päättyy tähän ja tästä mietinnöstä äänestetään huomenna. Onnea ja kiitos komissaari. Nyt toivon tervetulleeksi komission varapuheenjohtajan. Madame Mogherini. Rova Mogherini, tervetuloa.